Guten Morgen. Bonjour, good morning everybody. Hyvää huomenta kaikille. Nyt on niin kylmää, etten odota enää pidempään, joten aloitetaan heti äänestyksellä. Minulla on takkikin päällä. En tiedä. En tiedä, tänään kuulemma lakkoillaan. Ehkä sitten täällä lämmi, lämmityskin lakkoilee. Ilmeisesti niin kahviakaan ei tarjoilla. Sitä saadaan tuolta itse palveluna voi hakea tuolta sisäänkäynnin luota. Eli aloitetaan äänestyksellä. Tämä on esityslistan kohta seitsemän. No niin, kello on yhdeksän, joten aloitetaan äänestys. Eli aloitetaan audiovisuaalis- visuaalisia mediapalveluja koskevasta direktiivistä. Eli tämä on Borisin, herra Borisin mietintö. Herra Boris voisi, voisi ehkä ennen äänestystä vielä sanoa muutaman sanan. Piotr, ole hyvä. E, Kiitos puheenjohtaja. Tämä todellakin on varsin tärkeä direktiivi. Ja sitä nyt ensimmäistä kertaa tarkistetaan, kun tarkastellaan kuluttajia, varsinkin nuorimpia kuluttajia, on erittäin tärkeää suojella heitä liialliselta mainonnalta. Ja toisaalta eh, mediavapaus tässä myöskin nousee keskustelun aiheeksi ja syrjimättömyyden periaatteet. Direktiivi sinällään mielestäni toimii varsin hyvin ja Haluaisin tässä yhteydessä kiittää kaikkia ryhmiä ja myöskin varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä. Piasolle kiitokset, Kansapin Jastikille kiitokset, myöskin hyvin tehdystä kovasta työstä. Toivottavasti äänestys tuo hyvän lopputuloksen, koska tässä on vielä kolme vuotta aikaa, kun tarkastellaan tämän direktiivin toimivuutta ja mahdollisesti tehdään siihen muutoksia tai mukautuksia. Kaiken kaikkiaan Mielestäni direktiiviä kuitenkin voidaan pitää hyvänä ja jonkinlaista sääntelyä media tarvitsee. Kiitos. Kiitos. Nyt pyytäisin, että kaikki nostavat selkeästi kättä, siellä tämä sali on tällainen pyöreä muotoinen, vaikea nähdä käsiä. Eli tänä aamuna teidän pitää siis todellakin hieman jumpata sitä ja nostaa sitä kättä selkeästi, että voin nähdä kaikki äänet. Aloitamme tarkistusta 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää Tämä tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa 55 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. No lakkoileeko siellä koneäänestyskin? Äänestys päättyy. Herra Hannibal, oletteko te puolesta? Niin mitä, oletteko siis puolesta vai vastaan? Vastaan. Eli 7, 12 hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 63 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 64 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa 67. Äänestys päättyy. Kahdeksan puolesta 12 vastaan hylätty. Ai, anteeksi, oletteko te puolesta? Kahdeksan puolesta 12 vastaan hylätty. 68 on identtinen. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan. Otetaanpa uusiksi puolesta, 71 puolesta, vastaan, Tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa. 71. Äänestys päättyy. Kuusitoista, seitsemäntoista puolesta, kuusi vastaan. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaks, 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Koneäänestys alkaa 88. Äänestys päättyy. 14 puolesta, 15 puolesta, 15 puolesta 9, va- 10 vastaan hyväksytty. Kahdeksankymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 anteeksi 93 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 94 ja Libe 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102, 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää Tämä tarkistetaan koneellisesti. 116 äänestys alkaa. 10 puolesta, 15 vastaan hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 kahdessa osassa puolesta, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 123 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 124 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 125 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 126 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hylätty kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vas- vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistetaan koneellisesti. Kymmenen, puheenjohtaja sanoo. Äänestys päättyy. Puheenjohtaja korjaa. Anteeksi, oliko tässä kyse toista puheenjohtaja sanoa?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 vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20, 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 24 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kahdeksan puolesta. Rouva Hannibal, oletteko puolesta? Kyllä kahdeksan puolesta ja 16 vastaan hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 anteeksi puhun 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri Yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Juri kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imkon ehdotukset Inko yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi. Tarkistetaan IMKON ehdotus kaksi koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kahdeksan puolesta. Yhdeksän puolesta. Neljätoista vastaan hylätty.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 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe ehdotukset. Ehdotus yksi puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimmeko ottaa seuraavat neljä yhdessä ryhmässä 7-11? Eli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 Koneäänestyksenä 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13 vastaan 10 puolesta hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Otetaan koneellisesti. Kenellä ei ole korttia? No ehkä voit Mastercardilla, luottokortilla äänestää siellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20, 21 puolesta kolme vastaan, mikä tarkoittaa liberaaleja. Kiitoksia paljon R Borikselle. Onnittelut tästä. Liberaalien pitää osoittaa, että he ovat siellä piraatteja lähellä. Eikö niin? Marike, voit jäädä, meillä on vielä toinenkin äänestys. Congratulations to... Onnittelut esittelijälle. Ja nyt sitten Lokekaardin lausuntoon. Haluatko kommentoida vielä? Oletteko täällä paikalla ylipäätään?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 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 kahdessa osassa osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentä kaksi puolesta yksi oikein öö, hyvä tulos, onnittelut ja kiitos kovasta työstä. Mennään eteenpäin esityslistalla. Seuraavana kohta yhdeksän. Marie-Therese Sanchez-Schmidt esittelijänä ja aiheena kulttuurialalta ja luovilta toimialoilta kasvua ja työpaikkoja EUlle. Koordinaattoreiden kokous pidettiin eilen ja kulttuuriala tässä taas on esillä, niin toteaisin vielä sen verran, että kulttuuriosaston johtajat varoittivat minua eilen siitä, että Creative Europe-ohjelmaa ei voida käyttää tätä otsikkoa siksi, että Europe Creative jo on olemassa Ranskassa. Eli Ranskassa tällainen e, yhdistys Luova Eurooppa on jo olemassa. Jos e, pidetään tärkeänä sitä, että heillä tämä nimi on jo käytössä, joutuisimme nimestä jotain maksamaan, niin ei me varmasti niin toimita, vaan mietitään uusi nimi. Mitähän tässä voitaisiin ajatella. Kannattaa miettiä, mikä sopiva nimi olisi, sopivampi kuin aikaisempi. Nyt sitten oma aloite mietintöön. Mari-Teresin mietintöön ja tästä aiheestahan kuuleminen saatettiin eilen päätökseen. Mari-Teres, ole hyvä. Merci beaucoup Doris. Kiitoksia Doris, että saan tänään puhua tässä ensimmäisessä mielipiteiden vaihdosta koskien kulttuurin luomissektoria. Tietysti termit vaihtelevat ja se tapa, miten tähän asiaan tartutaan. Tänään tarkoituksena on saada aikaan kasvua ja työpaikkoja tämänkin sektorin avulla, siis kulttuurin ja luovan alan kautta. Muistuttaisin, että lokakuussa viime vuonna komissio antoi tiedonannon kulttuuri- ja luovasta sektorista. Tästä otettiin vihreä kirja, sitä siitä laitimme aikanaan mietinnön, minä itse olin siinä esittelijänä. Meidän tarkoituksena oli herättää keskustelua toimenpiteistä, joihin kannattaa ryhtyä, jotta voitaisiin vauhdittaa ja vapauttaa tämän sektorin mahdollisuuksia ja potentiaaleja. Nyt näyttää siltä, että olemme päässeet tähän, koska tiedonanto komissiosta on ottanut huomioon useitakin ehdotuksiamme ehkä pienenä muistutuksena, vaikkakaan minun ei tarvitse tietenkään teille kertoa, mikä, minkälainen kriisitilanne tällä hetkellä on. Tavoitteemme on selvä. Haluamme jo os, otsak, <coughs> anteeksi, otsakkeessa edistää kulttuuria. Emme halua mitään uudelleen keksiä pyörää, vaan antaa tällaisia vaihtoehtoisia mahdollisuuksia toimia, joten kulttuurisektorilla liittyy monenlaisia intressejä edistystä. Saadaan aikaan että kriisistä. Näin voidaan edistää sosiaalista kohesiota ja parantaa e- Euroopan unionin vaikutusvaltaa. Tämä sopii täysin hyvin EU 2020 tavoitteisiin kestävästä, älykkäästä, osallistavasta kasvusta on kyse. Tässä halutaan ottaa huomioon muutkin politiikat, mutta saada aikaan selkeitä reittejä tässä pyritään kahden, kahteen, halutaan e, vahvistaa erikoispiirteitä sektorilla, ottaa huomioon se sosiaaliset talousmerkitykset, niin kuin kaikki taloudelliset sektorit, tämä sektori ehkä vielä enemmän kuin muut pystyy luomaan rikkautta. Tämä pitäisi käyttää innovaation keinona, sosiaalisen osallistamisen keinona ja avautumisen maailman, muuhun maailmaan. Ja erityisesti alueellisella ja paikallistasolla tämä on varsin tärkeä ala ja pitää kuitenkin samalla pyrkiä säilyttämään kulttuurinen monimuotoisuus EU-ssa ja näin pyrkiä samalla suosimaan työllisyyttä ja kasvua. Pitää tukea myös alaa eri haasteiden edessä tällä hetkellä erityisesti viittaan globalisaation ja siihen, että täytyy pystyä sopeutumaan digitaaliseen muutokseen. Tarvitsee myöntää rahoitusta, se rahoituksen saanti on edelleenkin tällaista on vaikeaa. Miten voidaan ottaa liikkeelle erilaiset hallinnon tasot, kansallinen, paikallinen, alueellinen taso, siinä on meille tarpeeksi haasteita. Että voidaan pahoitella, että komissio ei varmastikaan mene tarpeeksi pitkälle näissä toimenpiteissä, tässä on ehdottanut, ja minä toivon, että meidän mietinnöstämme voidaan saada hiukan innoitusta ja ehkä muistuttaa sinustakin luvuista ja ne ovat luotettavia. Ne vaihtelevat eri tutkimusten mukaan ja määritelmien mukaan, mikä on luovaa teollisuutta. 2010 tehtiin tutkimus, tämä osoittaa, että silloin kun lasketaan kaikki nämä teollisuuden alat, keskeiset, syrjäisimmät, edustat se on noin 7 prosenttia BKTstä Euroopassa, 14 miljoonaa työpaikkaa on pelissä ja 800, yli 800 miljoonaa euroa on liikevaihto vuodessa Nämä sekot siis edistyvät, vaikka kriisikin on voimassa. Sitten 2008-2011 työllisyys, kulttuuri ja luovan alan työllisyys oli kestävämmällä pohjalla kuin muu, muus, muussa taloudessa. Unionissa voidaan kuitenkin todeta, että kasvu vaihtelee alasektorista toiselle ja Tämä on varsin mielenkiintoinen suuntaus meidän kannaltamme, koska monet sektorit työllistävät enemmän nuoria kuin muut talouden osuudet. On vaikea arvioida näitä erilaisuuksia. Muutamia esimerkkejä. Esimerkiksi CD- ja DVD-teollisuus on menettänyt monia, paljon liikevoitossa Virgin Megastore on erottanut ihmisiä Ranskassa esimerkiksi, mutta on tullut taas uusia pienempiä yrityksiä. Sitten luksustuotteet edelleen edistyvät varsin hyvin. Tämä johtuu muun muassa kehitysmaiden rikastumisesta ja osoittaa myös, että eh, tuloerot lisääntyvät köyhien rikkaiden välillä. Sitten jotkut strategiset investoinnit tälle sektorille paikallisesti ja alueellisesti ovat antaneet varsin hienoja tuloksia. Muistuttaisin eh, esimerkiksi festivaaleista, e-, Euroopasta pääkaupun, kulttuuripääkaupunkihankkeesta. Tämä synnyttää taloudellista hyötyä merkittävällä tavalla. Joskus tähän liittyy tällainen selkeä vipuvaikutus ja saadaan voittaa jokaiselle investoidulle eurolle, e, esimerkiksi juuri näissä kulttuurikaupungeissa. Minkälaisia valtteja tähän sektoriin liittyy? Mitä myönteistä voisimme vielä jatkossakin kehittää? Ensinnäkin erikoispiirteet, jotka tekevät tästä erillisen talouden alan, eivätkä ne ole niin alttiina, alttiina kriiseillä. Erityispiirteet. Meillä on tällainen talouden ekosysteemi, joka on varsin heterogeeninen. Siihen liittyy erilaisia eri kokoisia toimijoita. Kun ajatellaan että hajautuneisuutta, pitää pyrkiä edistämään yhteistä identiteettiä ja pyrkiä lähentämään toimintaa verkostumisen kautta. Tässä voitaisiin vetoa teknisen puolen hyväksikäyttöön. Meidän täytyy pystyä saamaan aikaan täsmällisempiä tilastotietoja tästä sektorista. Näin voisimme analysoida tarkemmin toimenpiteitä, millä voimme edistää kulttuuria ja luovaa teollisuutta pitkällä aikavälillä, saada aikaan kasvua ja näin voimme toimia erilaisella tavalla. Haluaisin vielä kiittää koordinaattoreita siitä, että hyväksyivät sen, että järjestämme kuulemisen järjestelmästä. Sinne voimme kutsua sitten asiantuntijat kertomaan tarkemmin luvusta muun muassa. Sitten taito tällä sektorilla kulttuurisektori antaa luovalle Euroopalle kansainvälisen ulottuvuuden. Se edistää mun tyyppisiä yritysmalleja, voidaan tuoda li- tuotteille lisää arvoa menettelytavoille myös. Eurooppalainen erityisosaaminen tulee tässä hyvin esille. Sitten tietysti Euroopan kulttuuriperintö tulee esille, kansainvälinen ulottuvuus luovassa kulttuurissa Euroopassa saa aikaan kulttuurilaista vuoropuhelua, muistuttaisin kansainvälistä sitoumuksistamme, joita on esitetty Unescon yleissopimuksen yhteydessä koskien kulttuurista monimuotoisuutta. Otetaan esimerkiksi vaikka kulttuuripääkaupungit Euroopassa tässä. Nämä ovat erittäin arvokkaita hankkeita. Nämä korostavat monimuotoisuutta, kulttuurin rikkautta Euroopassa eurooppalainen perintö etiketin mukaan. Tämä voisi olla varsinainen laboratori uusi, jotta voidaan vallata uusia markkina-alueita, uusia asiakkaita. Tietysti tarvitaan myös e- kulttuurinen poikkeuslupa Eurooppaan. Meille on erittäin tärkeä käsityö, taidealat, esimerkiksi luksusteollisuuden alat yhdistävät moninaisia käsityö- ja taidealoja, ja niistä löytyy valtavasti erikoisosaamista kansainvälisestikin. Tosi se des plus Mitä haasteita, mitä esteitä, jarruja sektorin edessä on aivan nopeasti ja tietysti aloitan uudesta jakelu, uusista jakelumenettelyistä, digitaalisuudesta, mm, prosesseista, tuotannosta, jakelusta, piratoinnista, vääritämisestä, miten voidaan suojella teoksia, taideteoksia joustavalla tehokkaalla tavalla. Rahoituksen puute on yksi ongelma, alirahoittaminen on krooninen ongelma tämän alan yrityksille, koska niihin liittyy varsin korkea riski sisäisesti ajatellen jo. Sitten sisämarkkinat ovat hajoittuneet, puuttuu synergiaa, on uudenlaisia kulutusmalleja tullut esiin. Miten tästä päästäisiin eteenpäin? Tästä meidän pitäisi voida tehdä ehdotuksia, minkälaisia minkälaisilla alueilla EUn täytyy puuttua toimintaan, jotta voidaan optimoida sektorin mahdollisuudet, jotta voidaan sitten lisätä tätä vipuvaikutusta, joka vaikuttaa sitten myönteisesti toivottavasti kasvun työllisyyteen ja myös innovaatioon, innovointiin, uudet teknologiat, miten innovoidaan, sovelletaan tätä innovoivalla tavalla. Monikielisyys on tärkeä ala, näin pitäisi suosia mm, elokuvien duppausta, mutta myös tekstittämistä sitten, miten edistetään ja arvotetaan erilaisia arvoketjuja, potentiaaleja vahvistetaan eri strategian välistä integraatiota, jota toteutetaan alueellisesti ja paikallisesti ja saman kansallisesti ja edelleen, miten koulutetaan nuoria ja vähemmänkin nuoria erikoistaitoihin. Tässä tarvitaan erilaisia yhteysmahdollisuuksia koulutuksen ja yritysmaailman välillä. Tietysti luovuuden suojelu, eurooppalaiset tekijänoikeuslainsäädännöt, me emme pysty tässä on kyse kil... jos mm, tekijänoikeuksista, työoikeuksista myös, miten voidaan sopeutua uusiin taloudelliseen malleihin, jotka kehittyvät, kun jotta saadaan sellaiset olosuhteet, jotka edistävät tätä sektoria, miten kehitetään toimivaltuuksia, edistetään uusia kaupallisia mallia, vallataan uusia markkina-alueita, yleisöjä rahoituksesta, miten saadaan tukea rahoituslaitoksilta. Pitäisi tiedottaa myös investoijia, päätöksentekijöitä, jotta he ymmärtäisivät paremmin, minkälaisista potentiaalista on kyse tällä sektorilla ja miten se voitaisiin yhdistää muuhun taloudelliseen toimintaan. Sitten pitää vielä korostaa, niin että rakennerahastot voivat, eli täytyykin, täytyykin tulla käyttöön, että voidaan tukea luovaa teollisuutta. Kulttuuripolitiikka EU:ssa on sanotaan yhden miljardin mm, budjetin. Kuitenkin yleensä tähän sektorille investoidaan paljon enemmän. Et enfin, la fiscalité des biens culturels. On katsottava parhaita käytänteitä ja myöskin näitä verotuksellisia kysymyksiä tuotteiden osalta. Tarvitaan hyvää lähestymistapaa ja on tarkasteltava, miten kansallisten järjestelmien avulla voidaan nämä kulttuurituotteet huomioida. On myöskin erittäin tärkeää, että EU-ssa saadaan aikaan tasapaljo. Eh, standardien osalta silloin, kun puhutaan kilpailusäännöistä, valtion tuista ja mahdollisesta potentiaalista, eh, joka on huomioitava kuitenkin säädösten puitteissa. Ja myöskin toiminnan on oltava riittävän tehokasta, on katsottava milloin eurooppalaista rahoitusta on syytä hyödyntää, jotta todellakin päästään toivottuihin tavoitteisiin, kasvuun ja niin edelleen. Kiitos. Marie-Thérèse. Kiitokset Marie-Thérèse. Ja Santiago Fisas, olkaa hyvä. Gracias, presidenta, y gracias, Maija. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Mari Teres. Mielestäni varsin kattavalla ja kiinnostavalla tavalla tätä asiaa, että haluaisin ottaa esille joitakin kohtia. Ensinnäkin merkittävyys, joka liittyy, tai tilastoissa. otit sen esille. Mielestäni meidän pitäisi näyttää hallituksillemme, alueillemme, kunnille, kaupungeille, että jo kaiken euro, joka investoidaan kulttuuriin, monikertaistuu esimerkiksi matkailun tällä alalla. Sitten festivaalit ovat hyvä esimerkki tästä monta kertaa näinä aikoina. Leikataan tukea festivaaleille, eri festivaaleille yleensä kuitenkin yleisöä tulee paikalle ei vain paikallisesti, vaan kauempaakin samasta maasta tai ulkomailtakin, ja tämä aiheuttaa sitten sen, että investoinnit menot itse asiassa muuttuvatkin voitoksi. Yleensä tämä voidaan viisinkertaista uskoakseni, ja tähän liittyy myös kernaisvaikutuksia hotellialalla, matkailualalla ja niin edelleen. Mielestäni on erittäin tärkeää voida osoittaa poliitikoille, jotka hoitavat kulttuurikysymyksen, mutta erityisesti jotka ovat vastuussa rahoituksesta, siis minkälaisia vaikeuksia, vaikutuksia liittyy kulttuuriin. Tämmöisesti perintökysymys, myös kulttuuriperintökysymys, yksi tärkeimmistä asioista meillä täällä Euroopassa. Ja tämä houkuttelee ihmisiä Eurooppaan, niin meidän pitää hoitaa kaikkea tätä varsin asianmukaisella tavalla. En tiedä, onko tämä seuraava ajatus mahdollista, mutta olisi mielestäni mielenkiintoista että olisi tällainen mesenaattilaki olemassa Euroopassa, vähän Amerikan malli. Minusta tuntuu, että tämä näin yritykset voisivat investoida kulttuuriin, ja niiden kannattaisi näin, näin näkisivät tästä intressin, muutoin tämä on vaikea. Sitten vielä yksi ehdotus. Espanjassa meillä on sellainen järjestelmä, mitä kutsumme kulttuurin 9 prosentiksi, siis kaikista julkisista taideteoksista, joita toteutetaan niin kansallisesti kuin alueellisesti, otetaan yksi prosentti, joka myönnetään tai investoidaan kulttuuriin, ostetaan taide, muita taideteoksia. Tämä on tällainen juokseva kulu osa. Voitaisiinko tällaista käyttää Euroopankin tasolla? mehän voisimme investoida Euroopan tasolla, jos yksi prosentti, kyllä tästä varmasti voitaisiin käyttää kulttuuriin yleisesti ottaen. Mielestäni tähän, tätä voitaisiin ainakin yrittää, se olisi, tosi uutuusarvoa ja ehkä jotkut voisivat tällaista vastustaa, mutta esitän sitä, sitä kuitenkin. Kiitos. Danke. Kiitokset. Ja sitten Helga. Um, yes, thank you. Kiitos. Minä haluaisin kaksi seikkaa tässä huomauttaa. Tällä viikolla minulla oli pari kokousta nimittäin, ja kun keskustelimme järjestösten kanssa äm, siitä, mitä mitä, ne, mitä nämä yhdistykset tekevät seuraavien kahden viikon, viikon aikana? Meillä siis oli täällä Brysselissä kokous ja yhdessä siellä oli yksi alankomainen mies, joka argumentoi, että tämä digitaalinen vallankumous ja nämä uudet mahdollisuudet, joita digitaalinen teknologia meille tuo, nämä kaikki uudet foorumit, että tämä siis tekisi luovista toimialoista äm, ä, tavallaan nämä luovat alat ovat niitä, niitä sisältöä tuottavia ä, kanavia, eli kaikki nämä digitaaliset jakelukanavat riippuvat tästä sisällöstä. Ilman sisällön tuottajia ne, niillä ei ole mitään virkaa. Ja sitten toiseksi, te, sinun mietintösi mari therese ehkä liittyisi myös se kysymys, jos haluat, haluat todella sijoittaa enemmän kulttuuriin varoja, niin silloin sisällöntuottajien pitäisi, um, tai siis luovien toim, toimijoiden pitäisi olla paremmassa neuvotteluasemassa um, muihin nähden. Tässä siis sopimusoikeus tulee peliin Eli tuottajat, tuottajat, jotka tekevät sopimuksia näiden mm, esimerkiksi taiteilijoiden kanssa, ähm, tässä pitäisi sopimusoikeuden kautta sitten näiden luovien ihmisten neuvotteluasemaa parantaa. Kiitos. It's very interesting. Anybody else who... Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Martti, ole hyvä. Yeah, foreman, yeah. Kiitos puheenjohtaja. Så meget rigtigt, øh, og øh, er en god pointe. Kiitoksia kovasti. Som ikke er enige. Minä ö, ähm, lisäisin pari sanaa tähän Helgan puheenvuoroon. Kaikki, jotka ovat täällä ähm, tänään, ovat varmasti samaa mieltä siitä, että on hyvä idea tukea kulttuuriteollisuutta. Ja kyllähän tämä näkyy myös komission ehdotuksista – suuri, suurin haaste taas on kuitenkin siinä, että meidän pitää vakuuttaa myös muut mepit tässä talossa siitä, jos me pelkästään tässä valiokunnassa olemme samaa mieltä ja emme voi vakuuttaa muita ideoista, niin eihän se vie meitä minnekään. Eli meidän ei pitäisi tästä tehdä tätä pelkästään taiteilijoiden takia, vaan myös vaan myös koko talouskasvun takia, sillä tämä lyö, luo myös työpaikkoja. Tää, tässä mietinnössä meidän siis pitäisi myös miettiä sitä, miten voisimme tukea kulttuurialaa Ja miten, millä, mitä uusia ideoita meillä, meillä voisi olla tässä tuke, tuessa? Eli miten voidaan luoda eurooppalaista lisäarvoa, josta kaikki ö, nykyään puhuvat? Täällä näen nyt minusta kulttuurialalla ei ole ehkä myöskään sellaista vastuunkantoa ehkä itse kulttuurialan toimijatkin pitäisi aktivoida tässä asiassa. Kiitos. Anybody else? Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Tämä siis... Niike vielä, olkaa hyvä, oletteko paikalla? Kiitos puheenjohtaja. Komission osalta haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää ja valiokuntaa siitä, että se on tätä asiaa tarkastellut. Totta kai kaikki tunnustamme kulttuurin merkityksen ja arvon, mutta tärkeää on nyt miettiä myöskin konkreettisia toimia kulttuurialan tukemiseksi. On erittäin tärkeää, että toiminta pohjautuu eh, tiettyjen tietopohjaisten menettelyjen ymmärtämisen olemme e, jäsenmaatasolla nostaneet esille sen, kuinka tärkeää olisi saada ensinnäkin aikaan parempilaatuisia tilastoja e, kulttuuriin liittyvissä kysymyksissä. Ja asia on työstetty Eurostatissa komissiossa. Eurostat on nyt käynnistänyt tutkimuksen jonka tarkoituksena on selvittää työllistymistä kulttuurialalla. Ja toivottavasti ensi vuoden puolella saadaan sitten luotettavampaa tietoa tästä asiasta. tällaiset National Accounts of Culture, tietynlaiset kulttuuriset kulttuuritilit, joilla jäsenmailla tällaisia on jo käytössään ja toivottavasti muutkin tulevat myöhemmässä vaiheessa mukaan. Sitten hallinnoinnista. On selvää, että se on mm, yksi peruskysymyksistä ja oli sellaisena esillä myöskin syyskuun tiedonannossa. Ja tätä pyrimme viemään eteenpäin kaupungeille ja kunnille tiedonantomme pohjalta. On tärkeää, että strategiat saavuttavat eri tasot, kansalliset, alueelliset, paikalliset tasot. Tältä pohjalta voidaan saada aikaan konkreettisia luovia mahdollisuuksia kulttuurialalle. Ja kolmantena seikkana painottaisin seuraavaa komissio on lanseerannut hankkeen, pilottihankkeen, joka sai alkunsa täältä Euroopan parlamentista ja siitä on teitä kiittäminen. Eli kulttuurin monimuotoisuus on tässä avainsanana ja ajatuksena olisi miettiä innovatiivisia ideoita, joilla voidaan lisätä eh, luovuutta myöskin, kun ICT-sektorista puhutaan. Eli tämä tutkimus etenee ja tulette siitä myöhemmin lisää kuulemaan. Kiitos. Kiitos, Mari Teres. Merci de toutes ces contributions. Kiitoksia kaikista näistä puheenvuoroista. Sen lisäksi, mitä minä sanoin itse, niin tuntuu siltä, että nämä kaikki ajatukset ovat erittäin tärkeitä. Komissio puhuu, puhuu tavallaan tiedottamisesta. Minä käyttäisin pikemminkin sitten sana, minkä Morten otti esiin, vakuuttamista. Me vakuuttaa muut luovan sektorin lisäarvosta ja erityisesti rahoituspiirit, talouspiirit, ei vain täällä budjettivaliokunnassa. Tässähän nähdään, minkälainen budjetti on nyt kulttuurilla todella pieni, vaikka tukea voidaan tietysti muualtakin saada tietysti rakennerahastojen kautta esimerkiksi. Ja mielestäni meidän pitäisi tässä pyrkiä edistämään kaikenlaisia keinoja, joilla voidaan edistää luovaa kulttuurista sektoria. Lisäarvoa on todellakin olemassa. Pystyy, vain pystyä osoittamaan, että se on olemassa ja siihen liittyy valtava potentiaali. Tämä vaikuttaa muuallakin kuin kulttuurialan. Mitä mitä tämä sektori tuo kansalaisille. Esimerkiksi minähän puhun usein kulttuurisesta ja taidekasvatuksesta. Tätä kautta ihmiset saavat nauttia kulttuurista Euroopasta. Tätä todellakin kannattaa tukea, mutta tietysti tähän liittyy myös ihan oma talouden dynamiikkansa Euroopassa. Muistetaan, että puhutaan tästä kulttuurista poikkeuksesta, koska tähän alaan liittyy juuri yhdistelmä kulttuuria ja taloutta. Olen erittäin tyytyväinen, että on päätetty telata tutkimus työllisyydestä, kulttuuria ja luovan, luovalla sektorilla. Näin varmasti saamme perusteluita, jotta voimme osoittaa, kuinka merkittävästä sektorista on kysymys ja kuinka paljon sillä on annettava Euroopan taloudelle ja miten se vaikuttaa vaikutusvallan äh, lisäämisen maailmassa. Sitten puhuttiin siitä, kuinka tärkeää on toimia kaikilla eri tasoilla, alueellisella, paikallisella, kansallisella tasolla ja pitää vakuuttaa eri tahot tämän alan tukemisesta. Me käsittelemme juuri aluepoliittisessa valiokunnassa näitäkin kysymyksiä ja nämä ohjelmat, niiden pitää olla myös kulttuurin käytettävissä varsin laajasti ajatellen mukaan lukien, koska rakennerahaston tavoite on tämä, että voitaisiin tukea kilpailukykyä yritysten kautta, jotka toimivat tällä sektorilla. Muistuttaisin siitä, että suurien eh, elokuvayritysten mm, julkaisijoiden lisäksi on myös PK-yrityksiä, varsin pieniä mikroyrityksiäkin, jotka kuitenkin antavat tärkeän panoksensa Euroopan taloudelle. Me järjestämme pian tästä kuulemisen Ja koska tämä liittyy nyt luovuuteen, tämä on johtaminen kovasti, uskon, että tämä ala voi vaikuttaa merkittävällä tavalla ympäristökysymyksiin, kestävän kehitykseen, kestävään talouteen. Ainahan tällainen ehkä tulee mieleen, mutta jo nyt tämän suuntaista toimintaa joissakin yrityksissä tällä sektorilla on. Kiitos. Vielen Dank. Ich glaube, die Verflechtung zu anderen yhteydet muihin aloihin tässä on tärkeä asia ja sitä ei saa unohtaa. Koordinaattoreiden kokouksessa eilen päätettiin huhtikuussa järjestää kuulemistilaisuus ja tämä lykkää syksyyn. Tämän lausunnon käsittelyn luonnos saadaan kesäkuussa, ei siis jo huhtikuussa, jotta voidaan huomioida se, mitä kuulemistilaisuudessa ehkä uutta esiin tulee. Ja syyskuussa sitten äänestämme. Hyvä. Näin on saatu tämänpäiväinen esityslista puikkoihin. Kohta 10. Eurooppalaisten säätiöiden perussääntö on asia, jota ei tänään voida täällä tarkastella. Tarkoitus oli eroa Hirschin kanssa alustava keskustelu asiasta täällä käydä tänään, mutta hän joutuikin toisen valiokuntaan, eli tämä kohta siirtyy ensi kertaan. Aihe on tärkeä, mutta ei tässä niin kova kiire ole kuitenkaan eurooppalaiset säätiöt ovat läheisessä yhteydessä kulttuurin, kulttuurin tukemiseen ja ne voivat paljonkin tällä saralla vaikuttaa. Eli selkeitä yhteyksiä on. Koordinaattoreista vielä. Eilen koordinaattorin kokouksessa tehtiin hyviä päätöksiä. Kukaan ei varmasti voi toista mieltä olla. Sitten muut asiat. Ei mitään. Seuraava kokous 23 kello yhdeksän kokous alkaa kestää kokous koko päivän. Kiitos kaikille, kiitos tulkeillekin, mutta tulkkeen tulee vielä jäädä paikoilleen, koska tässä kokous jatkuu toisella kokouksella. Europe for Citizens asia on vuorossa ja jotka eivät tätä asiaa tarkastele, niin pyytäisin tätä poistumaan salista, koska kokous Eh, European Citizens Programs-ohjelman puitteissa jatkuu tässä. Esittelijänä herra Takkula, itse taidan olla varjoesittelijä.